ja parlamenttien välisistä valtuuskunnista vastaaviin tahoihin ja tuo jäsenluettelo liitetään tämän istunnon pöytäkirjaan. Pyydän teitä panemaan sen merkille. Ja tämän lisäksi kerron teille, että kollega Tadeusz Szymanski, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Wozowicz ja Zbigniew Ziobro – ovat liittyneet EFD-ryhmään 29. joulukuuta 2011 alkaen. Tiedotan teille lisäksi vielä, että artiklan